sitä, että iäkkäät ja vammaiset voivat toimia paremmin sillä ehdolla, että heillä on digitaalista lukutaitoa ja kykyä. kykyjä. Eli tähän täytyy ottaa mukaan koulutus ja digitaalisten taitojen parantaminen, eikä puhuta digitalisaation uhasta, koska se sinänsä on mahdollisuus eikä uhka. Ja jos työmarkkinoilta äh, syrjäytyy digitalisaation vuoksi, niin se johtuu siitä, että työntekijät eivät saa koulutusta, usein ikääntyvät eivät saa, ja heillä ei ole tarvittavia taitoja, digitaalimarkkinoilla tarvittavia taitoja. Tähän siis eri painopiste. Sitten kohdassa 19 puhutaan ikääntyvien työntekijöiden pätevyyksien parantamisesta jälleen yhteydessä digitaalisa- digitaalisaation taitoihin. Ja mielestäni ei ole kyse uusien pätevyyksien hankkimisesta, vaan siitä, että he hankkisivat digitaalisia taitoja, jonka myötä he voisivat jatkaa työtään. Työn sisältä muuttuu, sen muoto muuttuu digitalisaatiossa ja siihen täytyy sopeutua eikä muuttaa pätevyyksiä tai opintovaatimuksia liittyen työpaikan muutokseen esimerkiksi. Ja sitten puhutaan seksuaalisesta suuntautumisesta, niin tässä kannattaa viitata tietoihin, jotka syvä, syv- sisältyvät eh, kansainvälisen ilgajärjestön raporttiin. Sitten 24 kohdassa kehotetaan jäsenvaltioita käyttämään selkeitä määritelmiä perheenjäsenistä HLBTI-perheiden yhteydessä. En ihan ymmärrä, mistä tässä on kyse, jotta tässä ehkä kannattaisi täsmentää tässä alussa sääntöä, että se olisi selkeämpi. Ja että voitaisiin määritellä, että olemmeko sen kanssa samaa mieltä vai ei. Sitten suositukset ja monialaisuus, kohta 28. Siellä on paljon Eh, oikeita mielestäni lauseita, niin puhutaan myös siitä, että täytyy auttaa uhreja myös verohelpotusten muodossa. Tässä ehkä menee liian pitkälle tässä kohtaa. Tästä kyllä jotain tarkistuksen mielestäni se pitäisi poistaa. perusteluosassa oli sellainen huomio, jossa puhutaan siitä, että tulee kovin vähän ilmoituksia syrjintätapauksista. Koska tietoisuus työntekijöiden keskuudessa on pientä, eivät tunne oikeuksiaan, eivät sen takia ilmoita tapauksista. Mielestäni syy on toinen, ja olen vakuuttunut, että ihmiset, jotka tuntevat kokeneensa vääryyttä, eivät koe ongelmaksi ilmoittaa siitä sillä ehdolla, että tietävät oikeutensa. Mieluummin on kyse siitä, että onko olemassa säännöksiä, asianmukaisia säännöksiä, jotka estävät pelkoa siitä, että menettäisi työpaikkaansa. Tämä kysymyksikin täytyy ottaa huomioon ja tästä ei ottaa tarkistuksen. Kiitoksia. Thank you very much, and I will now give... Kiitos. Ja nyt puheenvuoronsa Rova Blinkevich Jutta, myöskin varjoesittelijä. Olkaa hyvä. Ačiū pirmininkė. Na pirmiausia, štai dėkuoju. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijä Weberia, koska mielestäni mietintö on erittäin hyvä, hyvin luonnosteltu. Ja kun työskentelemme joukkona, niin varmasti voimme vielä parantaa sitä täytäntöpanoa koskeva tutkimus, jonka professori täällä esitteli, joka koski uskontoon liittyvää syrjintää, oli tässä tärkeässä asemassa. Haluaisin myös kiinnittää huomioon usean eri näkökohtana, joita mielestäni pitäisi korostaa tässä mietinnössä. Ensinnäkin ikä. Haluaisin painottaa sitä, että Euroopan väestö on ikääntymässä, ihmiset elävät yhä pidempään ja eläkeikää nostetaan. Kun katsotaan tilannetta eri jäsenvaltioissa, saadaan nähdä, että vanhemmilla ihmisillä ei aina ole mahdollista jäädä työmarkkinoille tai tulla uudelleen takaisin työmarkkinoille. Tällaista syrjintää on aika paljon silloin, kun henkilölle kerrotaan syystä tai toisesta, että hänet korvaa nuorempi henkilö. Meidän täytyy keskittyä tähän myös tässä mietinnössä. Todetaan, että direktiivi ei salli tällaista mahdollisuutta. En haluaisi myöskään asettaa sukupolvia vastakkain, koska eri sukupolvien täytyy löytää oma paikkansa työmarkkinoilla ja jokaisen niistä, niillä täytyy olla mahdollisuus toimia työmarkkinoilla niin, ettei niitä syrjitä. Toinen näkökohta koskee vammaisuutta. Aamukokouksen aikana keskustelimme pitkäänkin YK vammaisyleissopimuksesta ja sen tulkinnasta. Minun mielestäni EU-vammaiset edustavat sellaista väestöryhmää, jolla usein on vastassa syrjintää työmarkkinoilla. Erityisesti siitä syystä, että työpaikat eivät useinkaan sovellu tämän kaltaisille ihmisille. Euroopan parlamentti ei ole kyennyt myöskään hyväksymään pakottavaa lainsäädäntöä tässä suhteessa. Se tietysti vaatisi tiettyjä investointeja, jotta työpaikkoja voitaisiin mukauttaa vammaisten tarpeisiin. Eikä vammaisia motivoida riittävästi, jotta me tulisivat työmarkkinoille. Ammattikoulutuksessa myöskin on puutteita tässä suhteessa. Meillä on tässäkin suhteessa paljon tehtävää. Meidän täytyy työskennellä yhdessä työnantajien kanssa. kuten myöskin vammaisyhteisön kanssa käsitellä tätä tilannetta työmarkkinoilla. Meillä on sitten mahdollisuus tehdä myöskin vammaisstrategian puolivälin arvio, siis strategian vuosilta, vuosille 2010-2020. Tietojen keruu mainitaan myös mietinnössä, mutta en ymmärrä sitä, miksi direktiivissä ei tarjota tietojen keruulle riittäviä perusteita kaikilla neljällä osa-alueella. On vaikeaa käsittää, miten päätöksiä voitaisiin tehdä ilman tietoa. Tietysti tämä on myös jäsenvaltioiden tilanne ja meidän täytyy samalla kysyä ja pyytää komissiota esittämään konkreettisia ehdotuksia sen suhteen, millä tavalla voitaisiin parantaa tietojen keruuta jäsenvaltioissa. Ehdotan myös sitä, että pohdittaisiin ahdistelun lisää, työpaikka-ahdistelun lisäämistä tähän mietintöön. Se voi olla erilaista ahdistelua, joko perustua uskontoon, seksuaaliseen suuntautumiseen, ikään tai mihin vaan. Ja meidän täytyy myös tätä näkökohtaa kehitellä. Täytyy myös katsoa sitä, millä tavalla voidaan tukea syrjinnän ja ahdistelun uhreja. Minun käsittääkseni ihmiset pelkäävät usein tilannetta silloin, kun heitä uskonnon tai iän vuoksi syrjitään tai seksuaalisen suuntautumisen vuoksi. He pelkäävät valituksen esittämistä siitä syystä, että he pelkäävät menettävänsä työpaikkansa. Ja tässä suhteessa meidän täytyy lisätä tietoisuutta sen suhteen, että estetään hyviä käytänteitä. Kokemukset kaikissa 20 jäsenvaltiossa ovat erilaisia. Paljon työtä on tehtävänä, jotta eivät ihmiset pelkää puhua syrjinnän kaltaista kysymyksistä direktiivin pohjalta. Tietysti olen samaa mieltä siinä, että meillä täytyy olla yhteistyötä sekä EU-instituutioiden välillä, työmarkkinaosapuolten ja meidän välillämme esittelijän ja varjoesittelijän, jotta voidaan saada aikaiseksi hyvä asiakirja. Speaker is Helga. Kiitos. Seuraavana puhuu varjoesittelijä Helga Stevens. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä kollegat. Kiitän Weberiä mietinnöstä ja arvostan tämän aamun mielipiteen vaihtoja YK on vammaisten oikeuksia koskevan sopimuksen täytäntöönpano mietinnöstä ja siitä, että hän oli paikalla. Haluan myös sanoa, että olen tyytyväinen, että, että YK vammaisten oikeuksia koskeva sopimus ja siihen liittyvät loppupäätelmät ovat mietinnössä. Myös sukupuolen suuntautuminen on hyvin mukana, mutta haluan myös lisää kohtia, jotka liittyvät siihen, että kohtuullisen mukauttamisen riittämättömyys on myöskin syrjintää. Vakavasti uskon, että eri syrjinnän muodoilla ei ole hierarkiaa. Jolla erityisen huolestunut monenkertaisesta syrjinnästä, josta puuttuu oikeudellista perustaa – se johtuu siitä, että jäsenvaltioiden säännöt ovat hajautuneita erilaisia. Sitä ei ole vielä mainittu mietinnössä. Vaikuttaa siltä, että syrjinnän kokemukset, häirinnän kokemukset ovat lisääntyneet. Syrjinnän aliraportointi, liian vähäinen raportointi on yhä ongelma. Siksi direktiivin käytännön soveltamisen maksimoimiseksi on tärkeää lisätä tietoisuutta jo olemassa olevasta äh, säännöstöstä ja nykysääntöjä täytyy vahvistaa, niin täytyy panostaa aina uusia sääntöjä. Esimerkiksi kansallisten ää, äh, valitusmekanismien ja tasa-arvomekanismien vahvistaminen ovat tällaisia keinoja. Varten kollegoiden että Toivon, että vammaisjärjestöjä kuultiin mietinnön laatimisessa, kuten ehdotin, ja tämähän on yleissopimuksen, yk hengessä. Ja ainoastaan, jos syrjitään vastaan taistellaan kattavasti kaikilla elämän alueilla, toteutut syrjimättömyys työelämässä. Thank you, Ms. Stevens. Uh, Madam Stevens, I'll give the floor to... Kiitos. Sen Stevens, uh, Ronja Kari saisi puheenvuoron, mutta ei ole paikalla. Eli seuraava varjoesittelijä, uh, Tatjana Zdanoka, vihreästä, ole hyvä. I want to thank Renata for very, very good paper. Kiitoksia. Tämä asiakirja on erittäin tärkeä. Tämä tutkimus on ollut erittäin tärkeä ja on hyvä, että näitä, sitten näitä tuloksia täytäntöön pannaan. Mietintö on erittäin hyvin rakennettu. Siinä on kaksi kohtaa. Olen aivan samaa mieltä siinä, että tämä umpikuja kannattaa nyt neuvoston kanssa purkaa, kun puhutaan horisontaalista syrjimättömyysdirektiiviä. Täytyy joka kerta muistuttaa itseään, kun tähän on mahdollisuus, että tätä direktiiviä kannattaa viedä eteenpäin. myös kohta yksi, jossa sanotaan, että miltei kaikki jäsenvaltiot ovat oman lainsäädäntönsä sisällyttäneet säännöksiä, mutta ei järjestelmällisesti, eikä kaikki lainsäädäntö ole katettu. Täytäntöönpanotyötä täytyy jatkaa. Neljä mahdollista syrjintäperustetta. Pohj- Me puhuimme uskonnosta ja uskosta riittävästi. Joten siihen ei ole lisättävää. Mä kohta neljä täytyy kirjoittaa uudestaan, kun puhutaan Euroopan ihmisoikeussäännöksistä tässä kohdin. Niistä on kovasti hyötyä ja se täytyy erottaa tulevista tulevista esimerkiksi tuomioistuimen päätöksistä. Kun puhutaan vammaisuudesta, edustaja Stevens jo puhuikin tästä, kuten ja Renate ja miltei kaikki olemme puhuneet tästä aamulla toisen mietinnön yhteydessä, Stevensin mietinnön yhteydessä – kun täytäntöönpannaan YK asiakirjoja, jotka koskevat vammaisuutta. Tässä meidän täytyy siis katsoa vain sitä, millä tavalla meidän suosituksemme voidaan sitten ottaa huomioon näissä kahdessa asiassa, niin ettei mitään ristiriitaisuuksia tule. Ehkä ei kannata toistaa näitä suosituksia yhdestä mietinnöstä toiseen. Tai kannattaa siis. Ja kun tässä on puhuttu myös nuorisotyöllisyydestä, niin meillähän on erillinenkin mietintö siitä. Tässä täytyy kuitenkin tasapainottaa tämä ikä ja äh, ikääntyvien työttömyys ja nuorisotyöttömyys. Oli myös Kukanen mietinnössä varjoesittelijänä sekä koski aktiivista ikääntymistä. Vuonna 2012 siinä on paljon hyviä suosituksia. Yksi niistä oli se, että, että otettaisiin esille tämä ongelma, ainakin samantasoisesti kuin nuorisotyöttömyys. Euroopan unionissa puhutaan valtavat määrät nuorisotyöttömyydestä, se on ihan hyvä. Mutta erityinen ongelma, joka koskee ihmisiä, jotka ovat kymmenen vuoden sisällä jäämässä eläkkeelle ja heidän työttömyyttään on myöskin merkittävä. tämäkin ongelma täytyy ottaa esille ja pyrkiä ratkaisemaan sitä vakavissaan. Seksuaalinen suuntautuminen, olen samaa mieltä, että kohta 24 on sellainen, että sitä täytyy vielä määritellä niin, että Meidän perustuslaissamme esimerkiksi on kirjoitettu, että perhe on vain sellainen perhe, jossa pariskunnan muodostaa mies ja nainen. Ja näin LGBT henkilöiden perheenjäseniä ei voida ottaa tässä suhteessa huomioon. Meidän täytyy määritellä syrjintä olemassa olevan lainsäädännön puitteissa ensin. Eikä kysymys ole ollut pelkästään Latviasta, vaan samankaltaisia säännöksiä on myös Liettuassa ja jossain muissakin jäsenvaltioissa. Horisontaiset näkökulmat ja suositukset tasa-arvotiedoista. Minut kollegat totesivat, että tietoja ei ole riittävästi. Renate tässä on sanottu esimerkiksi, että että perusoikeusvirastolta on esimerkiksi suositus Ja perusoikeusviraston lisäksi meillähän on tietysti myös Eurostat. Olen ollut esittelijänä mietinnössä, joka koski ad hoc-menettelyitä, joita tilasto-laitokset keräävät ja Eurostat yleisesti ottaen. Ja tuolloin poliittisten ryhmien enemmistö hylkäsi ehdotukseni, että että uskonto, usko, seksuaalinen suuntaus rotu ja kuuluminen tiettyyn kansaan kuuluisivat sen piiren. Meidän ehdotuksemme kuitenkin oli se ja olen tutkinut sitä, millä tavalla jäsenvaltioiden tilastolaitokset toimivat. Ja tiedän, että monet niistä ovat, ovat asettaneet nämä asiat vapaaehtoisiksi, ei pakollisiksi kyselykaavakkeisiinsa. Olisi hyvä, että tämänkaltaisia kyselykaavakkeita ja olisi kaikissa jäsenvaltioissa, näin saisimme tietoa kerättyä. Ja se on varmasti tehtävä tulevaisuuden varalle, että saisimme asianmukaista tietoa kaikista mahdollisista syrjintämuodoista. Thank you, madam. Uh, I'll give the floor to Laura Agia, EFTD Shadow. Kiitos. Seuraavaksi EFTDn varjoesittely Laura Agia. Soprattutto grazie alla... Kiitokset erityisesti kollega Weberille Me olemme nähneet, että hän on keskittynyt direktiivin perusporsareikään kovasti. Syrjinnästä on sanottu paljon, ihan syystäkin. Mutta sovellusala on työllisyys, mutta direktiivi usein sulki pois. Puhui paljon eri syrjintätyypeistä, mutta ei soveltanut viestiään työllisyyden alueelle. Ja nyt meillä tilanne on parantunut, koska me kovasti haluamme keskittyä työllisyyteen. Tässä on puutteita ja meidän panoksemme tulee olemaan erittäin myönteinen ja tässä on kaksi aspektia, johon täytyy perehtyä syvällisemmin. Vakuutusjärjestelmät ja vammaisten syrjintä vakuutusjärjestelmissä. Tämä on tärkeä asia. Ja oikeusvarmuutta ei ole. Toinen asia vastasi yksityiskohtaisemmin. Työpaikkojen sopeuttaminen, vammaisten tarpeeseen kohtuullinen mukauttaminen. Olin työntekijöiden suojelua koskevan mietinnön esittely. Meidän täytyy perehtyä tähän kysymykseen. Oli erittäin kiinnostavaa perehtyä vammaiskysymykseen ja tarkastella asiaa syvällisesti. En sitä kysynyt, missä syrjintää on ja mitä oikeuksia pitäisi olla. Pyrin erittäin selkeään näkemykseen ja selkeisiin ehdotuksiin, jotka ovat mahdollisimman sovellettavia. Minulla on muutama pienempi näkökohta, jotka ottaisin esille. Ja ne täytyy perehtyä yksityiskohtaisemmin mutta tarkistukset käsittelevät niitä. Sosiaaliturvajärjestelmä ja kestävät sosiaaliturvajärjestelmät. Minkälaisia maksujärjestelmiä voisi ajatella, mitkä takaavat työpaikkojen saatavuudet. Ja sitten eläkeijän asettaminen – näissä direktiivissä on puutteita, mutta itse asiassa ne jätettiin pois ja nyt täytyy keskittyä niihin kovasti. Syrjinnän muot, lajeja on kovasti. Olen samaa mieltä, mitä kollegat ovat sanoneet häirinnästä työpaikoilla – mutta meidän ei pitäisi jättää asiaa siihen, että vain sanomme vastustavamme, vastustavamme erilaisia syrjinnän muotoja. Usein oikeuksia ei saa, kun ihmiset eivät tiedä, mitä oikeuksia heillä on ja miten että on suojeltu. Yhdessä ensimmäistä keskustelusta Renata kanssa mainitsin, että on yksi asia, jonka toivon tulevan esille – Meillä on hätätilanne. Maahanmuuttotilanne. Me pyrimme integroimaan maahanmuuttajia työelämää. Miten me voimme välttää syrjinnän tässä prosessissa? Miten voimme taata, että kun integraatiota tapahtuu, se tapahtuu syrjimättömällä tavalla – että se ei luo suurempaa kuilua näiden kahden maailman väliin, näiden kahden maailman, jotka alkavat lähentyä. Joten vielä kerran kiitos, koska tämä direktiivi jätti liian paljon asioita auki ja anna tunnustusta valtavalle työmäärälle, jota olet tehnyt näiden aukkojen kuromiseksi umpeen. Kiitos. Seuraavana Marabi Satto. Monsieur Dominique Martin. Oui. Herra Dominique Martin, teidän on puheenvuoro. Discrimina. Kiitoksia. Työhön liittyvä syrjintä, joka liittyy seksuaalisen suuntautumiseen, uskontoon, ikään tai vammaisuuteen, on erittäin laaja alue ja kuuntelin tässä erittäin tarkasti edustaja Weberiä ja monia varjoesittelijää. kenellä nyt on sitten huivi, kenellä parta, kenellä turbaani tai mikä vaan. Ja suuri ongelma on se, että meidän täytyisi kyetä ilahduttamaan kaikkia. Valitettavasti kuitenkin minun mielestäni tämä ratkaisu menee väärälle tielle ja on aivan mahdotonta toimia näin. Minun mielestäni maalikko lähestymistapa on ainoa oikea. Ja että mahdollistuneissa valtioissa vain kansallinen yhteisö on se ainoa, joka hyväksytään. Uskonto on asia, jonka pitää kuulua yksityisen elämän puoleen. Sen ei missään tapauksessa pitää olla näyttävästi esillä toisille kansalaisille. Yhden vapaus loppuu siihen, mihin toisen vapaus alkaa. Mielestäni näin voidaan ajatella ja se yksinkertaistaa kyllä elämää voimakkaasti. Ei kipaa, ei partaa, ei turbaania, ei huivia. Sama koskee seksuaalista suuntautumista. Se on luonnollista, että se kuuluu yksityisen elämän puoleen, eikä sitä ole tarpeen osoittaa erikseen julkisessa elämässä. En ole koskaan nähnyt mitään heteroseksuaalien ö, mielenosoituksia tässä suhteessa, vaan koko tämä asia kuuluu yksityiselämän piiriin. Ja oikeastaan ihan vain pelkästään makuuhuoneeseen. Muistatteko runoilija, joka puhui äidistään, sanoi, että en koskaan osannut kuvitella, että tuo nainen, jolla on vaaleat hiukset, on joutunut kärsimään lapsensa synnyttämisen – Tämänkaltaiset asiat kuuluvat nimenomaan yksityiselämän piiriin. Ja miten esimerkiksi varsinkin fyysisestä, fyysistä työtä koskevissa ammateissa työnantaja tietysti haluaisi aina ottaa nuoremman henkilön palveluksensa, joka on tehokkaampi ja maksaa vähemmän kuin vanhan, joka on tehottomampi ja maksaa enemmän. En minä käsitä, miten te tällaista itsestäänselvyyttä kykenette kiertämään. Edustaja Bisotto. Vammaiskysymyksessä sitten vaaditte sitä, että pitäisi välttää kaikenlaista syrjintää, joka estää vammaisten pääsyn työelämään. On selvää, että on olemassa suoria fyysisiä esteitä sen sijaan kuin direk- eh, juridisia, mutta näiden lisäksi myös epäsuoria sellaisia. Ja lisäksi puhutaan erityistä koulutuksesta ja tavoista päästä työelämään. Tätä on todettu useaan otteeseen, mutta tässä myöskin olemme todella samaa mieltä. Se mahdollistaa sen, että vammaiset voivat saada itsemääräämisoikeutensa, josta puhuttiin erittäin pitkään tänä aamuna. Varmasti kaikki ovat siinä samaa mieltä. Ja lopuksi tässä periaatteessa tällainen tasaveroinen kohtelu on tärkeä siinä määrin, kun ihmiset kykenevät kunnioittamaan toistensa vapautta ja jättämään nämä intimit asiat yksityiselämän puolelle. Thank you, Madame Lope Fontanier has... Kiitos, Rova Fontanier on pyytänyt puheenvuoroa. Gracias, señora presidenta. Ah, en primer lugar, y como lo han hecho... Kiitos, puheenjohtaja. Kuten edellisetkin puhujat, niin minäkin haluan kiittää Rova Weberia erinomaisesta työstä. Seitsemän sivua, mutta tiheää tekstiä. Hän on kyllä ottanut kaikki olennaiset osatekijät mukaan mielestäni. Tietysti jos puhutaan syrjinnästä, niin täytyy tehdä enemmänkin kuin panna direktiivi, valistaa. Ei pelkästään työelämän osalta, vaan kuten esittelijä totesi, niin viime vuosina yhä useammat ryhmät nousevat esiin, ovat ulkomaalaisvihamiehisiä saavat näkyvyyttä maahanmuuttokriisin vuoksi. Täytyy puolustaa periaatteitamme, järjestää valistuskampanjoita, yrittää parata radikalismia yhdet yhteiskunnassamme. Mutta haluaisin keskittyä tässä kahteen asiaan. Kaksi ryhmää täytyy ottaa erityisesti esille tekstissä. Rova Koslovska Rajevitskin puhui romaaniyhteisöstä. Se on etninen vähemmistö. Espanjassakin on paljon romaaneja, mutta syrjäytymisaste työmarkkinoilta on jopa 78 prosenttia. Rakenteelliseen syrjintään täytyy puuttua esimerkiksi valistuksella ja tukea kansalaisjärjestöjä, koska niitä johtavat itse oman yhteisöön kuuluvat. He tuntevat ongelmat kentällä paljon paremmin kuin muut. He voivat todellakin auttaa meitä. Toinen tärkeä ryhmä, vammaiset. Siitä on paljon puhuttu, mutta haluaisin puhua nimenomaan vammaisista naisista ryhmää kohtaa kahtalainen syrjintä, jopa kolmas syrjintäperuste saattaa olla kyseessä, jos he ovat vielä, jos he kuuluvat vielä etniseen vähemmistöön tai ovat maahanmuuttajia. Heidän työllisyysaste on, pienempi, on vähemmän kuin 50 prosenttia. Ja työpaikan mukauttamistoimet ovat ensimmäinen askel työllisyyden parantamiseen. Työtä täytyy jatkaa yrittää parantaa sukupuolten tasa-arvoa esimerkiksi työelämässä. Sitäkin varten tarvitaan valistusta, että puhutaan näiden kahden ryhmän oikeuksista. Täytyy olla myös parempaa tiedonkeruuta, niin että voimme paremmin ymmärtää direktiivin täytäntöönpanon ja mahdolliset osa-alueet, joissa voidaan suoriutua paremmin. Kiitoksia sitten herra Schulze. Frau Vorsitzende, Frau Berichterstatter. Puheenjohtaja, esittelijä. Kun on ollut paljon pitkiä puheenvuoroja, niin yritän minä puhua lyhyesti. Ensinnäkin onnittelen esittelijää. Mielestäni mietintö on tasapuolinen. Siinä otetaan valaistaan tärkeitä näkökohtia. Minun puoleltani voitaisiin digitalisaatiota painottaa enemmänkin. Se voisi olla mahdollisuus ikääntyville ihmisille. Ainakin Saksan käännöksessä muuten äh, sävy on vähän negatiivinen. Ehkä pitäisi vähän tarkastella myös sitä, että voitaisiin tukea ikääntyneitä ihmisiä, jotka sitten ehkä voivat pysyä pidempään töissä ja osallistua työmarkkinoille. Kolmas kohta, jonka haluaisin ottaa esille, on tietojen keruu. Direktiivin mukaan siihen pitää pyrkiä. Mutta tietojen keruu monelta osin on vaikeaa. Kyseessä on myös arkaluonteisia tietoja. Niitä on vaikea löytää. Ja neljäs kohta, jonka ottaisin esille, on esimerkit syrjinnän torjunnan parhaista käytännöistä – Euroopan tasolla. Sitä pitäisin kovin järkevänä toimintatapana. Kiitos. Thank you all for your Kiitos kaikista puheenvuoroista. Haluaisin nyt kuulla, onko komission puolelta joku paikalla, jolla olisi jotain lisättävää. Please, the floor is yours. Olkaa hyvä vain. Merci, madame la présidente. puheenjohtaja. Haluamme kiittää esittelijää hänen mietintöluonnoksesta, joka on erittäin kiinnostava. Aihe on meille erittäin tärkeä. Panostamme kovasti tähän. Me seuraamme direktiivin liittyviä valituksia ja oikeusjuttuja. Sitten on kysymys tutkimuksesta, testoisuuden lisäämisestä. Eli kaikki, joka tukee tätä, että päätäisiin paremmin eteenpäin, pitämällä eteenpäin. Olemme panneet merkille kysymykset, jotka koskevat uskontoon, ja kuten tiedätte, uskomme, että saamme selkeytystä tuomioistumelta. Siellä on kaksi juttua käsittelyssä, jotka luovat ennakkotapauksia ja ottavat meille meitä eteenpäin tässä kysymyksessä. Valikuntanehan varmasti tietää, että vammaisuuden alueella on saavutettu edistystä European Accessibility Actiin esteettömyyssäädöksen avulla, ja sitä keskustellaan myöhemmin. Pari kohtaa vain, että, että jäisi pahemmin aikataulusta jälkeen. Uh, a few words from the rapport. Kiitos muutama sana esittelijältä lopuksi. Uh, what, I'd like to say that I, I feel I'm very fortunate. Haluaisin todeta, että minusta tuntuu, että olen kyllä aika onnekas, sillä minusta tuntuu siltä, että tämä mietinnön parissa työskennellään yhteistyössä varjojen ja muiden kanssa ihmisten, jotka ovat sitä mieltä, jotka ajattelevat näitä asioita aika samalla tavalla ja jotka ovat sitä mieltä, että syrjintä ei saa tapahtua jäsenvaltiossa sekä Euroopan unionissa. Siinä mielessä olen kovin edullisessa asemassa. Muutama kohta vielä, kun puhutaan suosituksista jotka löytyvät tästä mietinnöstä. Ne ovat suosituksia ja kun kysymys on mahdollisuuksista siitä, että on mahdollisuus esimerkiksi äh, verohelpotusten avulla saada äh, äh, erilaisia ratkaisuja aikaiseksi, niin se on tietysti tärkeää. Mutta se ei ole tässä pakollisessa muodossa, se on valitettava. Joka tapauksessa se kuuluu jäsenvaltioille. Tai sitten kysymys, jonka muutamat kollegat ottivat esille, joka koskee muistaakseni LGBTI-perheenjäseniä. Tällainen vetomus jäsenvaltioille tulee suoraan perusoikeusvirastolta ja me keskustelemme siitä, mitä se tarkoittaa. Kysymys ei ole siitä, että jäsenvaltioiden tarvitsee muuttaa perustuslakiaan sen suhteen, miten perhe määritellään. En minä niin pitkälle tietenkään voi mennä. Mutta perheenjäsenet ja nimenomaan perheenjäsenten määritelmä, tietysti sillä on seurauksia sitten, kun henkilölle tapahtuu vaikkapa onnettomuus työpaikalla tai hän sairastuu. Tässä suhteessa on tärkeää tietää, ketkä ovat perheenjäseniä. Itse tiedosta ja tähän päätän tietojen keruusta. Olen samaa mieltä siitä, että meillä on virasto EU-tasolla ja haluamme niiden keräävän tietoa ja näinhän ne tekevätkin. Mutta lisäksi on tärkeää, että jokaisen jäsenvaltion tasolla kerätään tätä tietoa jotta voidaan sitten katsoa, millä tavalla on edistytty tässä suhteessa, kun torjutaan syrjintää ja ollaan tietoisia. Lisätään tietoisuutta tässä suhteessa. Kiitoksia siis kovasti ja odotan yhteistyötä kollegoiden kanssa. Thank you all. A deadline for a Kiitos. Määräaika on 3. maaliskuuta kello 12. Tarkistusten käsittely 22. ja 23. maaliskuuta. Työllisyysvaliokunnassa hyväksyminen 18. ja 19. huhtikuuta. Sitten siirrytään kohtaan 11 esityslistalla sisämarkkinastrategia. Mietintöluonnosta käsitellään nyt ensimmäistä kertaa. Se on lausunto IMKO-valiokunnan valiokunta-aloitteeseen mietintöön. Puheenvuoron Ulrike Trebesius. Niin, kiitos puheenjohtaja. Sisämarkkinat kun toteutetaan hyvin, niin siitä saadaan valtavia mahdollisuuksia eurooppalaisille yrityksille, henkilöille, niin että saadaan pääomaa henkilöitä ja palveluja siirrettyä rajojen yli ja saadaan työpaikkoja. Lausunnossa olen yrittänyt ottaa vain muutaman tärkeän kohdan esille, jotka ovat meidän valiokunnallamme tärkeitä. Viime aikoina tällä alallakin on tehty paljon työtä. Esimerkiksi on ollut lausunto digitaalisista sisämarkkinoista. Tämän lausunnon laatijana olen yrittänyt ottaa huomioon se, mitä täällä on jo tehty, ja etsiä sellaisia osa-alueita, joilla joissa EUlla on todellista lisäarvoa yksittäisten jäsenvaltioiden kasvuun ja työpaikkoihin. Koska sanojen määrä on hyvin rajoitettu, niin tietysti sekin oli rajoitettua, mitä pystyin sanomaan. Mutta nyt haluaisin käyttää tilaisuutta hyväkseni ja käsitellä muutamia yksittäisiä kohtia. Kohdissa 1, 2 ja 3 olen yrittänyt esitellä sisämarkkinoiden kehittämistä kehitystä. On tärkeää tunnistaa, että sisämarkkinoilta on saatu paljon mahdollisuuksia, mutta on edelleen osa-alueita, joita täytyy edelleen parantaa, jotta täysi potentiaali saadaan käyttöön juuri työpaikkojen luomisessa. Kohdissa 3, 4, 5 ja 6 olen viitannut siihen, että vaikka on tärkeää syventää sisämarkkinoita, niin on myös tärkeää varmistaa, että meillä on oikeita toimenpiteitä väärinkäytöksien torjumiseen standardeissa. Kohdassa viisi puhun siitä, että on tärkeää saada aikaan hyvä sääntelyympäristö, joka myötä vaikuttaa työpaikkojen syntymiseen digitaalisessa toimintaohjelmassa. Haluamme tukea sellaista ympäristöä, jossa pk-yritykset voivat kasvaa ja kehittyä niin, että saadaan aikaan työpaikkoja. Olemassa olevat mekanismit täytyy parantaa niin, että niidenkin myötä saadaan uusia työpaikkoja. Kohdissa 7, 8 ja 9 olen mahdollisuuksien mukaan tutkinut, että miten työllisyysnäkökulmasta tai sosiaalisesta näkökulmasta voidaan sisämarkkinoita parantaa. Olen nimennyt siellä toimenpiteitä, että otetaan alakohtainen lähestymistapa palvelusektoriin. Että voimme yksilöidä sellaisia palveluja, jotka ovat hyväksi kasvulle ja työpaikoille. Esimerkiksi yrityspalvelut tai rakennuspalvelut, siellä on potentiaalia. Toiseksi olen nimennyt toimenpiteitä, kuten paremmat reunaehdot tunnustamismenettelyille ammattipätevyyksissä. Miten sitä voidaan parantaa? Sitten lopuksi kehotan komissiota ja jäsenvaltioita siihen, että tuetaan työpaikkojen luomista. Ja samaan aikaan täytyy pureutua toimenpiteisiin, jotta suojellaan saavutettuja standardeja. Kuten mainitsin jo aiemmin, niin sanaluku on kovin rajoitettu ja valitettavasti en voinut ottaa mukaan enempää sisältöä, mutta toivon, että omien tarkistusteni myötä mutta myös sen myötä, että varjoesittelijöiltä tulee tarkistuksia, niin että tässä kuitenkin pystytään yhdessä saamaan aikaan selkeä ja täsmällinen lausunto. Odotan varjoesittelijöiden kommentteja. Ja tällä viikolla ja ensi viikolla sitten olen käytössä, jos haluatte keskustella näistä mahdollisista tarkistuksista. E Kiitos EPP-varjoesittelijä. Ei ole paikalla. Oliko joku muu? No, hyppäämme Maria Areenaan. SJD-ryhmän varjoesittelijä. Si, madame la rapporteur. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia tästä mietinnöstä hyvä esittelijä. Se ottaa työntekijän käsitteen esille eh, sekä IMKO mietinnössä, että tässä olemme miltei unohtaneet, että sisämarkkinoilla on työntekijöitä. Siitä syystä minun mielestäni on tärkeää, että tämä valiokunta todellakin esittää tästä asiasta lausuntonsa ja käsittelee tätä kysymystä. Haluan kiittää näistä eri ratkaisuvaihtoehdoista, joita on esitetty, joiden avulla voidaan esittää useita tarkistuksia, sillä se on tärkeää tässä suhteessa saada aikaan jonkun verran te- tarkennusta. Kuten esimerkiksi johdantosan kappaleissa, meistä vaikuttaa tärkeältä, jos, että voimme välttää ajattelemasta niin, että olemme kriisissä Euroopassa sen takia, että yhtenäismarkkinoita on viety päätökseen. Minusta meillä on muitakin syitä siihen, varsinkin jos muistetaan vuoden 2008 kriisiä. Vuonna 2008 kriisihän on johtanut tähän erittäin vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen Euroopassa. Me muistamme todellakin tämän kriisin vaikutuksia työvoimaan. On turha luulla, että nimenomaan sisämarkkinat ja niiden puuttuminen ö, olisivat ainoa syy tähän kriisiin. Lisäksi meidän täytyy katsoa työttömyyttä e- Euroopassa, kuten myöskin köyhyysastetta. Tässä suhteessa meidän täytyy nimenomaan pureutua näihin kysymyksiin sisämarkkinastrategian avulla katsoa, millä tavalla voidaan luoda laadukkaita työpaikkoja, joista maksetaan riittävää palkkaa. Ja tämä asia äh, on tärkeää ottaa tässä esille. Myöskin sosiaalisen äh, lähentymisen vuoksi meillä on paremmat sisämarkkinat tänä päivänä sekä yhteiskunnallisella että ympäristöpuolella, kuten myöskin verotuspuolella, meillä on paljon eroja, jotka johtavat niihin vaikeuksiin, joiden äh, vuoksi sisämarkkinoita on vaikea organisoida. Ehdotuksissa me esitämme useita tarkistuksia, joiden avulla tarkennetaan sitä, että me kannatamme kestävän talouden kehittämistä ja laadukkaiden työpaikkojen luomista. Ja muistutamme myös siitä, että kun puhutaan Ähm, refitistä ja hallinnollisesta yksinkertaistamisesta, niin sosiaalinen suojelu ja terveydensuojelu eivät saisi olla esteitä, vaan meidän tulee nimenomaan harmonisoida näitä normeja, eikä pitää näitä suojelun muotoja sisämarkkinoiden esteenä. Ja lopuksi meillä on myös tärkeää se, että sisämarkkinat täytyy järjestellä niin, että torjutaan epäoikeudenmukaista kilpailua. Ja siitä syystä haluamme lisätä oikeudenmukaista liikkuvuutta, joka mahdollistaa sen, että voidaan samalla myös kunnioittaa työntekijöiden oikeuksia. Eli kaikki nämä tarkistuksemme lisätään tähän. Ja haluan kiittää vielä kerran tästä mietinnöstä. Lausunnosta. Uh, Kiitos, Sarva Harkin. Kiitos, puheenjohtaja haluaisin puhua kollegan puolesta, joka ei pääse paikalle tänään. Ensiksi kiittäisin esittelijä erittäin hyvästä mietintön luon luonnoksesta. Jaan lausunnossa esitetyt mielipiteet esittelijän kanssa monissa tapauksissa. Uskon, että rajat ylittävät esteet bisnekselle ovat kasvaneet ja työpaikkaulomisen esteitä. Olen ehdottomasti samaa mieltä, että digitaalimarkkinat luovat mahdollisuuksia ja tuovat haasteita, joihin täytyy tarttua, että me saavutamme kaiken hyödyn digitaalisista sisämarkkinoista. Ja sisämarkkinastrategia täytyy luoda paremman bisnesympäristön aikaansaamiseksi pk-yritykselle. Arvostan sitä, että se palveluiden markkinoita painottaa mietinnössä ja että tässä mietitään, mitä palvelusektoriin esteiden poistamiseksi täytyy tehdä. Se ei ainoastaan parantaisi kuluttajien valinnanmahdollisuutta vähentäisi kustannuksia, vaan myöskin se lisäisi työpaikkoja. Pitää myös ajatella, mitä käytännössä täytyy tehdä pk-yritysten bisnesympäristön parantamiseksi, mikä parantaisi työpaikkojen luomista yksinkertaisemmat vaatimukset, parempi rahoituksen saatavuus ja hallinnollisen taakan vähentäminen ovat tällaisia tehtäviä. Ja myöskin yksi digitaalinen foorum yrityksille olisi hyvä asia. Tulen tekemään muutaman tarkistuksen näitä, näiden vaatimuksien saavuttamiseksi. Haluaisin, että keskittäisin enemmän digitaali joihinkin digitaalikysymyksiin ja sitten tarkistuksia lisää. Kaiken kaikkiaan tämä on erittäin hyvä lähtökohta vastaiselle keskustelulle ja odotan työtämme, yhteistyötä. Thank you. Uh, I cannot see that. Kiitos. En näe, uh, että Paloma Lopes olisi paikalla GUE-ryhmän edustajana. Kukaan ei taida korvata häntä, joten edetään vihreisiin. Rova Lambert, olkaa hyvä. Thank you. And I, like others, I, I... Kiitos, kuten muut. Siis on varmaan vaikea tiivistää kaikki yhdeksään lyhyen kohtaan, mutta muutama asia, johon pureutuisin. Yksi liittyy tähän Tämä uudenmuotoinen talous, yhteistyötalous. Mutta täytyy olla huolellisia, että se toimii myös verotuksen ja sosiaalisen suojelun osalta. Jotkut ovat puhuneet tietojen laadusta, sitten myös palvelusektori. Siis että äh, tässä ei puhuta julkisesta sektorista sinänsä, eli täytyy olla selvillä, mistä puhutaan. Ymmärrän niin, että komissio olisi esittämässä suuntaviivoja tästä yhteistyö- tai osuuskuntataloudesta – Siellä varmaan tarkastellaan myös sitä, että rakennusalaa kehitettäisiin. Sitäkin varmaan pitäisi käsitellä. Niin anteeksi, yritän tässä lukea muistiinpanoja, niin siis, että täytyy ottaa huomioon myös se, että miten kun toimitaan yhä enemmän rajojen niin miten verotusjärjestelmä ja sosiaaliturvajärjestelmä pysyvät mukaan? Miten käsitellään mahdollista laajentumista tällä alalla. <clears throat> Mutta muutkin ovat tästä puhuneet, joten yritetään pitää tarjostusten määrä pienenä niin, että ei päädytä mihinkään suureen opukseen lopulta. Uh, Agia, e Kiitos EFDD-ryhmästä, Rova Agea. Grazie Presidente, soprattutto grazie. a Kiitos erityisesti kollegalla tästä ensimmäisestä työasiakirjasta. Varmasti teemme tarkistuksia, mutta perimme myös pysymään tekstirajoissa EU: EUna Meidän täytyy nopeasti saada aikaan jotain, joka olisi jo pitkän aikaa sitten pitänyt toteuttaa. Me olemme jäljessä, koska meillä ei ole sisämarkkinoita. emmekö me kykene vielä tällä hetkelläkään vastaamaan uusien markkinoiden paineisiin. Uusi mark- markkinoihin, jotka ovat paineita EUlle. Me olemme perässä, koska emme luoneet perusrakenteita sisämarkkinoille. Markkinoille, joka juurtuisi yhdenmukaiseen verotukseen työvoiman oloihin, jotka olisivat samat kaikille – markkinoiden potentiaali on aika raitettua verrattuna siihen, mikä olisi ollut mahdollista. Tarvitsemme voimakkaan järjestelmän, jolla suojella e- EU-ta ulkopuolista painetta. Meillä on sosiaalista polkimyyntiä EUn sisäpuolellakin, Ehkä me kykene tarttumaan polkumyyntiä, jota tulee uusilta markkinoilta, esimerkiksi Kiinan suunnalta. Ja meidän täytyy myöskin puuttua ulkoistamiseen, Eikä, koska meillä ei ole mitään säännöstä, joka auttaisi jotenkin oikeudenmukaista kasvua jäsenmaissa. Jäsenmaissa tapahtuu pirsto, markkinoiden pirstoutumista vielä. Uskon, että pystymme parantamaan tekstiä tässä koska tässä markkinat ovat välttämättömät, mutta se ei ole perustunut terveelle pohjalle. On paljon huolenaiheita, joihin täytyy tarttua. Ehkäpä meidän olisi pitänyt tehdä jo, jo muutamia vuosia sitten vähän johdonmukaisempi luonnos että meillä olisi ollut pohjaa nykyiselle työlle, yhteisiä sääntöjä, yhteismarkkinat ja yhteinen valuutta, joka olisi myös oikeudenmukainen, jotta se luosi olla työntekijöiden vapaalle liikkuvuudelle. Mitä tapahtuu? Luotko siis, markkinat lisää työpaikkoja vai lisää polkumyyntiä? Mitä tapahtuu? Onko meillä yhteiset verosäännöt, perustuvatko sisämarkkinat niille vai epäonnistummeko siinä? Joten paljon yhteistyötä tarvitaan, mutta on myös paljon kritisoitavaa. Terve Dominik Rova Bitsotten puolesta. No, merci. de... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Lyhyesti välitän teille visot on näkemykset. Mä valitettavasti ei päässyt paikalle siis tästä sisämarkkinastrategiasta. Vuonna 2000 Lissabonin strategia ilmaisi juhlallisesti, että vuoteen 2010 mennessä eurooppalaisista markkinoista olisi tullut kaikkein kilpailukykyisin ja dynaamisin markkina maailmassa. Nyt ollaan menossa jo vuodessa 2016. Nuoremme ja heidän isänsä ovat työttömiä. Yritykset sulkevat oviaan, koska epäoikeuden kilpailu, verotus ja huono valuutta, euro, ajavat niitä tällaiseen tilanteeseen. Jäsenvaltioiden täytyy hoitaa oma elinkeinoelämänsä, omat työntekijänsä ja henkilökohtaisella tasolla lisäisin ne, että sisämarkkinat olisivat ehkä kahdeksalla jäsenellä toimineet, mutta kun haluttiin tehdä tästä isoa, isompi 88 jäsenellä, tästä tulee ihan liian monimutkaista, jopa mahdotonta. Kiitoksia. Thank you. And uh, the last word. Kiitos. Rova Schulze, oli pyytänyt puheenvuoroa sitten esittelijä. Anteeksi, herra Schulze. Ja, danke, Frau Vorsitzende. Niin, kiitos puheenjohtaja. Kiitän edellistä puhujaa, että siitä, mitä hän sanoi. Schattenberichterstatter bin für die EVP erlauben nur zu einem wichtigen Thema. Vaikka en ole varjoesittelijä, niin Tästä jakamistaloudesta sanoisin. Arvoa esittelijä siitä on jotain kirjoittanut tietysti ymmärrettävistä syistä, kun on pituusrajoitus tekstillä, niin ei ole pystynyt kaikkea ottamaan mukaan. Varmaan laajennetaan teemaa ensi viikolla. Jakamistaloudesta. Siinä on epäilemättä paljon etuja ja sitä myötä saadaan varmaan työpaikkoja ja kansantaloudet voivat tehostua. Airbnb esimerkiksi luovat työpaikkoja. Mutta täytyy olla varovaisia, kun lainsäädäntö ei ole vielä siihen sopeutunut. Ja sitä täytyy mukauttaa vastaavasti. Se pätee erityisesti työsuojeluun, mutta työlainsäädäntöön yleisesti. Täytyy myös miettiä sitä, että meillähän on EU-ssa tavoitteena tukea teollisuuden tuotanto, arvotuotantoketjua, ja että kansantalouden äh, arvontuotannossa sillä olisi suurempi merkitys. Uudelleen teollistaminen ja sellaisten tuotteiden kehittäminen, joita, joissa Euroopassa olisi hyvää osaamista. Siihen liittyy paljon pieniä talouden toimijoita ja tuotteet tarvitsevat menekkiä ja kuluttajia, jotka ostavat tuotteita, eivätkä halua pelkästään vuokrata asioita. Arvoketju täytyy ylläpitää, koska tuotteen valmistus on yhä monimutkaisempaa ja tuotteiden valmistamista saadaan enemmän työpaikkoja kuin palvelujen. Se osoittaa myös jakamistalouden vaikeudet, että sillä liiketoimintamallilla voitaisiin äh, ansaita rahaa, kun on yhtiöitä, joilla on hyviä ideoita, mutta huonosti käytäntöön soveltamisia. Jakamistalous on kyllä osa palvelusektoria, joka täytyy saada lainsäädännön harmaalta alueelta ulos ja sille täytyy saada lainsäädäntöä säädettyä ja siihen täytyy kiinnittää huomiota myös tässä lausunnossa. Madame Trebesius, Rova Trebesius, olkaa hyvä. Niin, ensinnäkin kiitos kaikille varjoesittelijöille siitä, että otitte niin yksityiskohtaisesti kantaa ensimmäiseen versioon. On tietysti selvää, että täytyy yrittää ottaa huomioon molemmat näkökohdat tai ei oteta huomioon pelkästään työnantajan näkökulmaa, vaan myös työnanta- äh, Tässä olen teille kiitollinen. Ja täytyy myös huolehtia, että ei lähdetä ylisääntelyn tielle. Täytyy ottaa huomioon myös läheisyysperiaate, jos äh, puhutaan yhteisestä verotuksesta, että niin miten tämä nyt ilmaisisi, että ei mene liian pitkälle Olen optimistinen teiltä tulevista tarkistuksista ja meillä on varmasti aikaa käsitellä niitä, että saadaan hyvä tasapuolinen lausunto. Kiitos. Thank you very much for all your work and all Kiitos tehdystä työstä ja puheenvuoroista. Määräaika tarkistuksille on 23. helmikuuta kello 12. Äänestys työllisyysvaliokunnassa 22. ja 23. maaliskuuta ja sisämarkkinavaliokunnan äänestys on 21. huhtikuuta. Sitten eteenpäin. Seuraava kohta esityslistalla on kohta 12. Kertomus 8. maaliskuuta 2010 annetun neuvoston direktiivin soveltamisesta, joka koskee vanhempainvapaata ja toisen direktiivin kumoamisesta. Esittelijä saa ensimmäisen puheenvuoron, joka voi alustaa siitä, miksi tätä työstä miekenen kanssa. Rova Arena, olkaa hyvä. Merci beaucoup. Paljon kiitoksia, kuten tuolla puheenjohtaja sanoi. Että direktiivi on kiinnostava direktiivi, koska se on syntynyt ja markkinaosapuolten työstä ja tavoitteena on loppujen lopuksi taistella naisten syrjintää vastaan työelämässä. Olemme puhuneet naisten diskriminoinnista työelämässä ja se on monenkertaista työmarkkinoilla. Pyrimme tässä painettamaan ammatillista elämää, yksityiselämää paremmin. Ja kysymys on isän ja äidin parin suhteista, kotityöstä, lasten hoidosta. Euroform on tehnyt tutkimuksen, joka osoittaa, että direktiivi on umpikujassa, mitä tulee vanhempien roolien uudelleen jakoimessa. Mä että 2,7 prosenttia miehistä ottaa vanhempaa lomaa. Joten parempi roolien tasapainottaminen. Ei voi sanoa, että se on saavutettu. Totta kai jäsenmaissa on eroja. Suuria suuria eroja jäsenmaissa. Mutta kaikesta huolimatta me isät ottavat hyvin vähän lomaa von näki selkeän kytköksen vanhempalomaan korvauksen ja isien vanhempalomaan käytön välillä. Kytkös on sellainen, että sen pohjalta on kiinnostava ehdottaa muutoksia direktiiviä. Vanhempainvapaata koskeva direktiivi sen parissa kanssa tärkeää työskennellä yhdessä FEM-valiokunnan kanssa, koska tässä on tämä näkö. Tasa-arvon näkökulma on saanut yli 200 tarkistusta. 14. tammikuuta oli tarkistusten takaraja. Tarkistusten teemat ovat ensinnäkin vanhempaan vapaan siirrettävyys. Jäsenmaissa on suuria eroja, joten täytyy herättää kysymys seurattavuudesta – perinteisemmät maat, joissa roolit ovat perinteisempiä, siirtävyys johtaa siihen, että se lukitsee naiset perinteisiin rooliin ja edistyneemmät maat, kuten Pohjoismaat, siellä näkyy, että siirryttävyys suosii sitä, että miesten ja naisten tasaan arvo paranee. Täytyy löytyä hyvä tasapaino siirrettävyyden suhteen, että, että naiset eivät joudu, mutta toisaalta, että Pohjoismaat voivat käyttää mallia, joka on meistä kiinnostava ja lupaava. Toinen ryhmä liittyy vanhempainloman korvauksiin. Tutkimus osoitti, että nämä ovat yleensä vanhempainlomia, joihin liittyy korvaus, se on tietysti työmarkkinaosapuolten tekemä päätös ja siellä täytyy miettiä, miksi jaksa minkälaista korvausta maksaa, mutta tämä teema on tärkeä paremman jakautumisen kannalta. Ja sitten vanhempainlomaan vanhempainvapaan kesto. Kuinka monta kuukautta voi käyttää vanhempainvapaaseen yhtäältä ja toisaalta lasten ikä. Täytyykö vanhempainvapaa valoppua kun lapsi on kahdeksanvuotias? Ajatellaan, että ei ole erityis tarpeita esimerkiksi murrosiassa, joka vaatisi ehkä vanhempien suurempaa läsnäoloa. Ja kysymys on siis vanhempainvapaan kestosta yhtäältä ja tästä lapsen iästä. Sitten tarkistuksia, jotka liittyvät yksityiselämän ja työelämän tasapainoon. Ja myöskin direktiivin uudella arviointilausekkeeseen, tosissaan 201 tarkistusta. Me pyrimme 21 kompromissiin. Kiitän varjoesittelijöitä yhtäältä näiden tarkistusten tekemistä ja toisaalta sitä, että he ovat työskennelleet kompromissien aikaansaamiseksi. Meillä on 25.2., 1.3., 8.3. kokoukset, jotka auttaisivat meitä edistämään kompromissia, mutta jälleen kiitoksia tähän asti tehdystä työstä. Me jatkamme. Yritämme löytää tasapainon, joka on myöskin tavoittamme mukainen, eli syrjinnänvastainen taistelu ja parempi rooli ja tasapaino vanhempien kesken. Kiitos. Thank you. I'll give the floor to... Kiitos. Sitten ensimmäinen varjoesittelijä, herra Hetman EPP. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, kun tarkastelee mietintöön esitettyjä tarkistuksia edustaja Arenalta, niin todellakin voi kiinnittää huomiota – muutamaan tärkeään ja usealle esille, esille, useasti esille tulevaan näkökohtaan, josta edustaja juuri kertoi. Jos ajatellaan kysymystä siinä, että ei voida siirtää vanhempainvapaata. Sanoisin ihan suoraan, että ymmärrän täysin ja tuen niitä tarkistuksia, joissa halutaan painottaa tätä siirrettävyysmahdollisuuden puutetta. Mutta pelkäänpä, että tällainen ehdotus voisi vaikuttaa kielteisesti siihen, mikä meille on tärkeintä ehkä, koska tämän asiakirjan yhteydessä täytyy asettaa kysymys, mitä haluamme saavuttaa. Se on tärkeintä. Senkö että perheessä huolehditaan lapsesta mahdollisimman pitkään, vai että saadaan aikaan tasapainoinen, tasapuolinen mekanismi perheessä niin, että samassa määrin äiti ja isä huolehtisivat lapsesta. Siis varmastikin myönnän sen tässä. Siirrettävyyden puute vaikuttaisi, että suurempi määrä isistä päättää pitäisi ottaa, vanhem, ottaa osa vanhempailun vapaaseen. Kuitenkin kaikesta huolimatta olen sitä mieltä, että mekanismi aiheuttaa sen, että useissa tapauksissa vanhempainvapaa jää pois käyttämättä ja se on sitten haitaksi tälle <clears throat> lapselle, nuorimmalle perheenjäsenelle. Kyse on enemmänkin koulutuksesta ja tällaisen mekanismin tukemisesta <clears throat> ihmisille kuin että on joku tiukka sääntö, jota ihmiset eivät ehkä hyväksy. Ja silloin se on haitaksi ennen kaikkea tälle nuorimmalle perheenjäsenelle. Mielestäni pitäisi saada aikaan joustavampi mekanismi ja mahdollistaa se, että perhe itse päättää yksilökohtaisesti että minkä päätöksen tekee vanhempainvapaasta. Onko vain äiti vai sekä äiti että isä? Valitettavasti ei ihan miellytä myöskään täyden palkan vanhempainloma. Se olisi kovin vaikea toteuttaa. Pitäisi olla kuitenkin pragmaattinen, koska äitiyslomadirektiivistä ja siitä kokemuksista näkee, että miten vaikeaa se on, koska siitä olisi valtava rasite talousarvioille. Tässä yhteydessä mielestäni paremmaksi osoittautuisi joustava ratkaisu. Esimerkki puolesta. Kuuden kuukauden äitiysloman jälkeen, jossa on täysi palkka, on kuuden kuukauden vanhempainvapaa, jossa on 60 prosenttia palkasta. Se voidaan sitten muuttaa äitiyslomaksi ja vanhempainlomaksi, jossa on 80 prosenttia palkasta vaihtoehtoisesti. Tämä mielestäni toimii oikein hyvin ja se voi olla esimerkki hyvästä käytännöstä. Muutamassa tarkistuksessa kiinnitetään huomiota myös terminologisiin ongelmiin Tässä meillä onkin suuri rooli, että yhtenäistetään terminologiaa, systematisoidaan, koska kai ei kaikissa maissa tehdä eroa isä, isyysvapaan, äitiysvapaan ja vanhempainvapaan välillä, mikä sitten vaikeuttaa asioita. Minua lehduttaa myös se, että on otettu esille kysymys työhön palaamisen helpottamisesta vanhempainvapaan jälkeen. Silloin kun palataan työmarkkinoille, niin silloin sekä lapsi että vanhemmat tarvitsevat erityishuomiota ja lisätukea, ja tässä olen täysin samaa mieltä. Minun näkökulmastani tässä olivat olennaisemmat kysymykset ja toivon, että yhteistyö on Rovaarinen kanssa hyvä ja esittelijöiden kanssa saadaan kompromissiehdotukset kasaan. Ja sen myötä varmasti saamme aikaan järkevän sovun. Kiitos. Thank you, Mr. Gericke, easy. Kiitos sitten ECRstä varjoesittelijä Gerikke. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät arvoisat kollegat, kiitos kollega Areanalle. vanhempainvapaata koskevasta mietinnöstä. Ja haluaisin painottaa, että ei kasvatusaika ole mitään vanhempain lomaa. Itselläni on viisi lasta. Niin, siis kasvatusaika ei ole mitään vanhainpäivälomaa. Ja jos sitä sellaiseksi nimitetään, Sorry, can you start from scratch? Voitteko aloittaa alusta? Meillä on tulkkaamisessa ongelma. Oh. Can you start with from start? Voitteko aloittaa alusta? If you stop the time. <laughs> okay. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Niin, kiitos puheenjohtaja. Hyvät arvoisat kollegat. Kiitos kollega Areenalle tästä mietinnöstä, joka koskee have it in French. Ei ollut ranskaksi. Now it's okay. Do we have French interpretation? Yes, yes. Then we try it again. No, yritetään nyt uudestaan. Ei, niin, kiitos puheenjohtaja. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Klappt es jetzt? Niin, kiitos puheenjohtaja. Onnistuuko nyt? Puheenjohtaja sanoo, saattaa olla tekninen ongelma, mutta emme tiedä vielä. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Niin, teknikot tar- tarkistavat asiaa, joten kaksi minuuttia odotellaan. Aha, selvä. Nyt teillä on puheenvuoro, herra Gerik, Ranskan tulkkaus on. Niin, kiitos puheenjohtaja ja hyvät kollegat. Kiitos kollega Arenalle tästä mietinnöstä, joka koskee puitedirektiivin soveltamista vanhempainvapaasta. Ja tässä yhteydessä painottaa sen jälkeen, että kasvatusaika ei ole mitään vanhempain loma. Niin kauan kuin sitä sellaisena pidetään, niin vain 5 prosenttia isistä käyttää mahdollisuuden. Itse olen seitsemän lapsen isä ja kymmenen vuotta olen he, he, lapsista huolehtinut. Kasvatusaika on työtä. Tätä väitän edelleen. Lastentarhat, sitä pidetään ammattityönä. Poistetaan tämä EU-sanakirjasta. Saksassa ei ole kukaan puhunut vanhempainlomasta, vanhempainvapaasta pitkään aikaan. Tiedämme kaikki, että kun mietintö koskee vanhan direktiivin soveltamista, niin se palvelee myös tulevaa. Ja olen iloinen siitä, että komissio on ilmoittanut vievänsä neuvostoon tämän äitiysvapaadirektiivin. Tosin kuin monet muut, niin kauden alusta asti olen sanonut, että tarvitaan uusia alku, ja minulla on kolme ydinvaatimusta. Ensinnäkin sovitaan y- yhteisistä käsitteistä. Hyväksytään järjestelmien monimuotoisuus. Jos löydetään faktoihin perustuva sanamuoto äitiyssuojasta, se olisi hyvä. Jätetään äitiyssuojasäädös työllisyyden pääosastolle. Jos gender-asioita tuodaan tähän, niin asian, se on hei, pahaksi asialle. Kolmanneksi, käytetään mahdollisuus hyväksi vuoropuhelusta työmarkkinosapuolten välillä. Kuullaan niiden ideoita, kun muotoillaan uutta äitiyssuojadirektiiviä, direktiiviä. Tässä ehkä äh, tulen uudelle alueelle, mutta jos ajatellaan sitä, että äitiysdirektiivi sopeutettaisiin perussopimuksen artiklan 152. Otetaan huomioon työmarkkinaosapuolet. Se nyt saattaa hämmästyttää, kun olen eh, Euroopan parlamentin jäsen, koska tämä menettely hän eh, tekee Euroopan parlamentista sivusta katsoja, mutta tässä tapauksessa kuitenkin mielestäni menettelytapa on oikea. Askel harkittavaksi. Kiitos. Thank you, uh, Madam Har- Kiitoksia, Rova Harkin. Alden varjoesittelijä. Much and thank you to the rapporteur and I... Kiitoksia, kiitoksia kovasti esittelijälle. Olemme samaa, samaa mieltä tästä neljän alueen yhteenvedosta, joita täytyy katsoa siis tässä mietinnössä. Kun puhutaan Alden tarkistuksista, niin ensinnäkin siirrettävyyskysymys vuoden 2010 direktiivin puitteissa kaikilla työntekijöillä on mahdollisuus siirtyä maksuttomalle vanhempain lomalle niin, että yksi, ku, yksi kuukausi sitä ei voida siirtää. Meidän mielestä myös on tärkeää, että isätkin osallistuvat lomaan. Ja se tarjoaa paremman työelämän ja perheen tasapainottamisen sekä miehille että naisille. Samalla kuulen sen, mitä EPP-kollegoimme toteaa. Ja minusta meidän täytyy olla varovaisia sen suhteen, ettei vahingoiteta hyviä kansallisia suunnitelmia, vaikka minusta meillä täytyykin olla vähimmäistason harmonisoitu EU-järjestelmä käytössä. Tasapainon saavuttaminen tässä suhteessa on karkaluontoinen kysymys ja toivottavasti onnistuu saamaan hyvä lopputulos tässä suhteessa. Minusta on kaksi avainkysymystä, joita tämän lainsäädännön on tarkoitus käsitellä. Ensinnäkin sukupuolten tasa-arvo ja perhetehtävien jakaminen paremmin naisten ja miesten välillä tai parempi työelämän ja perhe-elämän tasapainottaminen miesten ja naisten kanssa. Ja lisäksi naisten osallistumisen lisääminen työelämään. Nähdään, että 75 prosentin tavoitetaso, kuten EU 2020 strategiassa, saavutettiin miesten osalta jo vuonna 2014, mutta naisten osallistuvuus on edelleen 63 prosentissa. Me tiedämme, että riittävät lastenhoitopalvelut ja perhevapaat ovat tässä tärkeässä asemassa. Kun puhutaan korvauksista, niin ne ovat tärkeitä. Yhtäältä ei voida sanoa, että haluamme joustavuutta, emmekä halua voimakkaita sääntöjä tämän ei-siirtävyyden kohdalta ja samanaikaisesti sitten ei tehdä houkuttelevaksi sitä, että isät olisivat vanhempainlomalla. Minusta siis korvaustaso on merkittävässä asemassa, muuten, kuten myöskin muut asiat, kuten lomajärjestelmän joustavuus, lastenhoitopalveluiden joustavuus ja tuo pelko, jota joillakin työntekijöillä on siitä, että kun ne palaavat työmarkkinoille, niin siinä saattaa olla vaikeuksia. Kaikki nämä vaikuttavat siihen, ottavatko isät varsinkin tällaista lomaa työpaikalta? Minusta tämä maksukysymys voisi olla kannustimena, ainakin osa siitä. Esitellään on kuitenkin tällä kappale, joka minusta on hieman ongelmallinen. Otatte esille käsitteen siitä, että tämä tulisi pohjautua keskimääräisen EU-äitiyslomatasoon. Minusta se on liian määräävä se voidaan ehkä kiertää jotenkin. Ja lopuksi EPP-kollega viittasi myös tähän nämä kolme erilaista järjestelmää. Äitiys, isyys ja vanhempainloma. Minusta näiden kolmen järjestelmän integrointi on tärkeää johdonmukaisuuden vuoksi. Ja se liittyy myös siihen, että tässä vedotaan siihen, että meidän pitää kaikissa EU-teksteissä johdonmukaisesti tarkistaa nämä asiat. Jään odottamaan yhteistyötä esittelijän kanssa. Okay, uh, thank you then. Kiitos. Seuraavaksi GUE-ryhmästä edustaja Lopes. Olkaa hyvä. Si, el, el ponente no está y no me ha... Edustaja ei ole paikalla ja hän pyysi minua, että puhuisin mutta hän ei pystynyt antamaan minulle myöskään nuotteja kannastaan. Olen itse työskennellyt par- tarkistusten kanssa, eikä minun tehtäväni olisi puhua varjoedustajan puolesta nytten. Onko Monika Vana vihreästä paikalla? Ei. Eli seuraavaksi Laura Age, EFDD-ryhmä. Aina paikalla. Olkaa hyvä ci vuole un premio. Io condivido l'impostazione che la collega... Minä olen samaa mieltä Marinin lähestymistavan kanssa. Sanoin sen ensimmäisessä keskustelussa. Ainakin direktiivin säveltäminen Italiassa on pahasti jälkijunassa lainsäädäntö tyhjiä, täytäntöönpano tyhjiä, eikä näkemyksetkin ovat aika pimeitä. Tämä direktiivi on ratkaisevan tärkeä. Meidän pitää selvästi kannustaa keskusteluun, mutta meidän pitää esimerkiksi pyrkiä erittäin täsmäisiin reaktioihin. mä olemme tehneet aika täsmällisiä tarkistuksia. On tärkeää, että sovellusalaan pitäisi olla sekä julkinen että yksityinen sektori. Julkisella sektorilla on paljon suojelua, mutta yksityisellä sektorilla on hyvin vähän takeita. Sillä on paljon ongelmia joku, joka ottaa vanhempain vapaata esimerkiksi pitkäksi aikaa. Ajatellaan, että kunnes lapsi on 12-vuotias, kun ihminen palaa työpaikalle, henkilön ei pitäisi olla mitenkään huonommassa asemassa. Olen samaa mieltä, että vanhempainvapaa ei ole mikään loma, mutta ei se ole mikään sairaslomakaan. Mä löytää joku keskitie. Mutta kun joku palaa pitkän ajan jälkeen työpaikalle, on luultavasti välttämätöntä varmistaa, että tuo on mahdollista toteuttaa kitkattomasti. Koska miehet suhtautuvat nihkeästi tähän mahdollisuuteen Italiassa ajatus, että isä ottaisi vanhempain vapaata, se on ihan skifiä. Ei italialainen ajattele niin. Ja siksi direktiivin täytäntöönpano on ihan vielä syntymättä. Myös kansainvälisten adoptioiden tapauksessa pitäisi olla oikeus vanhempaan vapaaseen. Täytyisi tarvita suojaa myös perheellä lasten ensi elinvuosina. Aika usein Tiedetään kyllä, että Eurooppa on ikääntyvä maanosa. Syntyvyys on alhaista. Ja näin siksi, että taloudelliset olot sellaisia, että ihmiset eivät halua vanhemmuutta. Meidän täytyy tarvita jonkunlaista suojaa, joka myös kannustaa syntyvyyden kasvuun. haluaisin myöskin, että me vaatisimme tutkimusta vanhempainvapaasta eri ei ainoastaan tilastoja, vaan meillä pitäisi olla tutkimus siitä, mitä on todella tehty. Olemme yhä tässä huolestuttavassa lainsäädännöllisessä työssä. The floor is yours. Kiitos. Suuri Mälä, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Me puhumme vanhempainlomasta, äitiyslomasta, isyyslomasta. Kaikki tämä on ihan riittävän monimutkaista. Ja yksi kysymys on tietysti sitten se, millä tavalla lastenhoito järjestetään perheessä, jossa molemmat vanhemmat ovat työelämässä. Esimerkiksi Ranskan tapauksessa työllisyystilanne on ongelmallinen, palkat ovat laskeneet ja molemmat vanhemmat joutuvat käymään työelämässä toisin kuin 20 vuotta sitten. Nämä kaksi ansaitsevat yhtä paljon kuin yksi henkilö tuolloin aiemmin. Jokaisen maan taloustilannekin on huonontunut huomattavasti. Tämän lisäksi lastenhoitotilannetta kannattaa katsoa äidin työajan kautta naisilla, aivan kuten miehilläkin on vain käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa, täytyy nukkua, täytyy kulkea työpaikkaan, täytyy käydä työ, töissä, ei jää paljon aikaa lapselle. Ja siitä syystä vanhempainlomatermi on mielestäni hyvä, koska sekä isä että äiti voi osallistua tähän. Ei sit tarvitse ottaa erityisesti käyttöön mitään kiintiötä isälle tai äidille. kaikki tällainen kiintiöajattelu merkitsee sitä, että sukupuolista ajatellaan jollain tietyllä tavalla ja pakotetaan johonkin tiettyyn malliin. Mielestäni tässä suhteessa on tärkeää, että tosiasuusperiaate säilyy. Ennen kuin katsotaan eurooppalaista suojeludirektiiviä, niin me voimme katsoa erilaisia sosiaalisuojelun äh, tapoja, ja sitä, millä tavalla esimerkiksi näitä korvausmuotoja harjoitetaan jokaisessa 28 jäsenvaltiossa. Lisäksi tällainen vähimmäismäärä ei ole myöskään sellainen, johon tulisi pakottaa. On olemassa ammatteja, jossa naiset joko tietojensa tai koulutuksensa vuoksi voivat nopeasti mennä takaisin töihin. Ja silloin nämä korvaukset eivät ole yhtä suuria kuin muissa töissä. Ja sitten on työpaikkoja, joissa ongelmia syntyy nimenomaan työhön palaamisen seurauksena. Sitten on mahdollista muodostaa yhteys äitiyden, työllistymisen ja opiskelujen välille. Jotta kaikki tämä saataisiin aikaiseksi, en näe, mitä Euroopan unionilla tässä suhteessa olisi tarjottavana sellaisilla maille, joilla nämä asiat ovat erittäin edistyneesti hoidettuja, esimerkiksi äitiyslomat. Olisi hyvä, jos Euroopan toiminta ei olisi niin rajoittavaa, kun se kohdistuu yrityksiin, jotta palkkoja ei laskettaisi, jotta palkat eivät olisi sellaisia kuin lähetettyjen työntekijöiden direktiivi, jossa naisille ei ole minkäännäköistä tilaa. Miten haluatte olla lähetetty työntekijä saman aikaan perustaa perheen? Lisäksi ei saa unohtaa sitä, että perheet ovat huolissaan. Ja miksi väestökehitys on laskussa Euroopassa? Siitä syystä, että eurooppalaiset ovat huolissaan. Huolissaan siitä, että kyseessä on epävakaa taloudellinen tilanne, terrorismi. Se koskee naisia ja miehiä, ja, jotka eivät välttämättä halua enää niin paljon lapsia. Ja näin. Meidän täytyy tukea tietysti isosloma ja muuta, mutta ö, erityisesti toissijaisuusperiaate täytyy näissä kaikissa ottaa huomioon. We have, uh, mad- Kiitos. Komissiosta Arva Eretras, haluatteko lisätä jotain? Please. Olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Uh, we would like to precise... Kiitos puheenjohtaja. Lopullinen transponointi piti olla 2013. Arvioimme tällä hetkellä toimeenpanotarkastusta. koskien kansallista transponointia direktiivissä. Riippuen vuoropuolen tuloksesta komissio saattaa päättää alkaa rikkomusmenettely jos tarpeen. Komission pyynnöstä tasa-arvo juristien asiantuntijaryhmä on käsitellyt myös asiaa. Heidän raporttinsa on saatavilla komission nettisivustolla. Sen jos puhutaan komission aloitteesta työ- ja yksityiselämän yhteensovittamiseen, joka on avainasemassa sen ohjelmassa tälle vuodelle niin kuin 2000, koska 2008 äitiyslomaehdotus vedettiin pois ja komissio esitti toimintaohjelman viime vuonna elokuussa työ- ja yksityiselämän yhteensovittamisesta. Perhevapailla on tärkeä rooli, kun halutaan saada parempi tasapaino. Uusi aloite pyrkii siihen, että ammattielämä ja yksityiselämä voidaan paremmin sovittaa yhteen ja että oikeuskehystä sopeutetaan työmarkkinoihin. Täytyisi myös yrittää helpottaa kaikille vanhemmille osallistumista työmarkkinoille niin, että vastuu jakautuu paremmin miesten ja naisten välillä. Etenemissuunnitelma hahmottelee uuden lähestymistavan ajatuksia ja sen yhtymäkohtia oikeuskehykseen Osana tätä komia on alkanut kaksi lausuntokierrosta. Toinen koskee työmarkkinakumppaneita, osapuolia ja sitten toinen yleensä kiinnostuneita osapuolia. Kiitoksia. Maria Arena. Merci beaucoup. Je tiens à remercier euh, les différents... Kiitos. Ja haluan kiittää. Kiitos. Haluan kiittää varjoesittelijöitä aktiivisesta tasapainon etsimisestä. Siihen täytyy pyrkiä. Kiitän myös komissiota töitä, joita he ovat tekemässä tiekartan laatimiseksi. Meidän täytyy saavuttaa kolmen määräyksen integrointi, vanhempain vapaa, äitiysloma mies, isäin vapaa ja vanhempain vapaa. Kaikki ovat tärkeitä. Haluaisin täsmättää, mutta italialainen kollegamme ei ole paikalla. Joskus on väärin ymmärrystä, kun puhutaan vanhempainvapaasta ja muista vapaista. On maittaisia eroja, kun puhutaan vanhempainvapaasta. Se voisi, voi ulottua 12 vuoteen, mutta se ei ole syntymästä 12 vuoteen. Se on osittain sitä tapahtunut tiettyinä jaksoina. Siinä ei olla poissa työmarkkinoilta, kunnes, eh, niin että yksi vanhemmista olisi pois työmarkkinoilta, kunnes lapsi on 12-vuotias. Täytyy selkeyttää. Tämä tarjoaa mahdollisuuden keventää työhön osallistumista. suhteessa lapsen tarpeisiin. Tästä ehdotuksesta puhutaan. Kiitäkää kertoksista ja olen varma, että löydämme mahdollisuuden tasapainottaa tavoitteet. Kiitos. Thank you very much, uh, uh, Madam Tan. Kiitos. Halusiko Tania González lisätä jotain? Gracias, gracias, presidenta. Eh, Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia myös esittelijälle ja varjoesittelijöille tehdystä työstä. Halusin vanhata meidän näkemyksemme isyyslomasta. Meidän mielestämme äitiys- ja isyyslomaa pitäisi pitää yksilön oikeuksina, eikä oikeuksina, joita myönnetään pariskunnalle tai avoliitossa oleville hyvin usein nimenomaan naiset kantavat suurimman vastuun lasten kasvatuksesta, millä on kielteinen vaikutus työmarkkinoihin osallistumiseen – Hyvin usein se merkitsee myös sitä, että yritykset miettivät kahteen kertaan, palkkaavatko naisen, koska naiset eivät ehkä ole kauan töissä, ovat paljon kotona, hoitavat lapsia. Tässä on kyseessä myös epätasa-arvo, kun puhutaan äitien ja isien oikeuksista. Meidän mielestämme tällaisiin kysymyksiin täytyy siitä syystä puuttua. Meillä olisi pitänyt olla yhteinen vastuu, kun kysymys on lasten kasvattamisesta. Eli suurin osa meidän tarkistuksistamme pouttuu näihin kysymyksiin. Meillä tulisi olla yhtä pitkä vanhempainloma tai isyysloma, joka on yhtä pitkä kuin äitiysloma, täysi palkka Ja se tulisi jakaa tässä naisten ja miesten välillä, mikä merkitsi sitä, että naisia syrjittäisiin vähemmän työpaikoilla ja ei sillä olisi enemmän oikeuksia. Jotkut näistä esittämistä tarkistuksista ovat olleet nimenomaan sitä, että huomautetaan, että isien täytyy saada jaettu vastuu ja aktiivinen osallistuminen perheelämään. Se ei pelkästään vaikuta perheisiin, vaan myös naisiin, silloin kun kysymys on syrjimistä työmarkkinoilla ja yleisemmin ottaen, kun kysymys on yhteiskunnasta kokonaisuutena ja lasten kasvattamisesta. Me tuemme myös sitä, että julkisia varoja käyttää enemmän lastenhoitopalveluiden parantamiseen. Näitä palveluita on leikattu säästötoimenpiteiden vuoksi. Ja näin voidaan helpottaa myöskin työelämän yhdistämistä. Nämä ovat asioita, jotka haluamme ottaa mukaan tähän keskusteluun ja haluamme ottaa jotain huomioon, koska todellisuudessa se, mitä tapahtuu, on se, että kun valinnanvaraa tarjotaan, niin yhä enemmän pidennetään näitä epätasa-arvotilanteita, vaikka tämä paperilla näyttääkin hyvältä. Petite précision par rapport à ce qui vient d'être dit, parce que je, je ne sais pas si c'est l'interprétation, excusez-moi pour les interprètes, ou si c'est... Haluaisin vähän selvennäksenä, en tiedä, onko kysymys tolkkauksesta tai muusta. Sanoit, että pitää puolustaa yksilön oikeuksia, isällä on oikeuksentänsä, äidillä on oikeutensa. Ja sanoit lopuksi, että oikeuden pitää esillä siirrettävissä. Tämä on vähän monimielistä. Kuulin ehkä siirrettävyyden, mutta tämä nyt ei ihan natsaa. In. Tarkoitin ei-siirrettävyys. Thank you. Uh, adoption in employ- Kiitos työllisyysvaliokunnassa hyväksyminen ja vielä aikaa on sitä työstää, niin on 16. ja 17. maaliskuuta. Ja tämän jälkeen muistuttaisin teitä, että huomenna aloitetaan kello 9 aamulla. Meillä on julkinen kuulemistilaisuus. Hyvin tärkeä kuulemistilaisuus sosiaalisesta osallisuudesta ja integroitumisesta työmarkkinoille. Ja tässä taustana on tietysti pakolaisiin liittyvä tilanne. Toivon todellakin, että useat jäsenet ovat paikalla kuuntelemassa kutsuttuja vieraita ja osallistumassa myös keskusteluun. Heti kuulemistilaisuuden jälkeen on meillä tunti jossa käsitellään kollektiivisten neuvottelujen kehittymistä troikkoohjelmaan osallistuneissa jäsenvaltioissa. Politiikkayksikön työryhmä. Toivon, että pystytte osallistumaan myös siihen, koska paljon on keskusteltavaa molemmista aiheista. Uusia tosiasioita ja näkökulmia sieltä saadaan varmaankin. Ja nyt kiitos osallistumisesta oli rankat äänestykset aiemmin. Olen iloinen, että jotkut meistä selviytyivät niin, että pystyivät vielä osallistumaan tähän osioon kokousta. Kiitos ja nähdään huomenna.